L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la... No niin. Seuraavana suostus toisen käsittelyyn. Somerin mietintöaiheena elintarviketietojen antaminen kuluttajille. Ja annan saman tien esittelijälle puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Nyt kolmen vuoden jälkeen me olemme tehneet intensiivistä tuota ja meillä oli useita tarkistuksia lukemattomia keskusteluja, neuvotteluja ja teknis, tekniset neuvottelut olivat hyvin vaikeita ja nyt olemme päässeet äänestykseen asti. Poliittinen paketti, suuri kompromissi Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä elintarvikemerkinnöistä. Tämä asetus, sen pitäisi antaa kuluttajille parempia ja enemmän tietoja elintarvikkeista, jotta kuluttajat voivat tehdä hyviä ostopäätöksiä, mutta tämä ei ole, tässä ei ole kaikki. Myös elintarviketeollisuus tästä hyötyy, oikeusturvaa se tuo muun muassa tullessaan. Tämä on erityisen tärkeää PK-yrityksille ja pitää huomauttaa, että elintarviketeollisuus siinä toimii 80 prosenttisesti PK-yrityksiä. Elintarvikemerkinnät niiden pitäisi sopia kaikkiin elintarvikkeisiin ja alkoholituotteisiin korkeajalostetuista tuotteista yksinkertaisiin tuotteisiin. Siksi tällainen, äm, tällainen liikennevalomerkintä ei ole mahdollinen, sillä se ei, se ei sovi peruselintarvikkeisiin kaikista vaikeuksista ja kaikista äh, erimielisyyksistä parlamentista ja kaikista jäsenvaltioiden itsekyyksistä huolimatta. Nyt olemme päässeet kompromissiin ja se on hyvä kompromissi esimerkiksi kasvis, kasviöljyjen alkuperä merkitään, sianlihan, siipikarjan äm, ja vuohen ja lampaiden lihan alkuperä merkitään. Ja lisäksi määrätään mm, lisäksi tutkitaan sitä, miten maitotuotteiden ja yhden ainesosien tuotteiden äm, alkuperämerkintöjä voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa. Jäljit jäljitelmäelintarvikkeet, niin ne pitää merkitä tarkasti. Ja tämässä, tämä pätee myös yhdistelmälihatuotteisiin ja yhdistelmäkalatuotteisiin. Pakkauks, pakkaus ei myöskään voi herättää sellaista vaikutelmaa, että siinä olisi jotain, mitä siinä ei ole sisällä. Esimerkiksi jos puhutaan hedelmäjukurtista, niin siinä pitää olla oikeita hedelmiä sisällä. Lisäksi on pakko merkitä tärkeimmät ravintoaineet 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. Lisätty vesi lihatuotteessa, sekin pitää merkitä. Ensimmäinen pakastuspäivämäärä liha- ja kalatuotteessa, niin sekin pitää merkitä. Tärkeintä on kuitenkin se, että kaikki merkinnät, niiden pitää olla luettavissa. Me määrittelemme luettavuuden, meillä on vähimmäiskirjasin koko ja komissio komissio määrittelee myös muita, muita elementtejä esimerkiksi kontrastitekstissä. Tämä kompromissi ei kuitenkaan johda byrokratiaan ja lisäkuluihin. Esimerkiksi, esimerkiksi emme joudu tuorepakkaustuotteissa äm, tiettyjä merkintöjä tekemään. Otamme huomioon tässä myös me emme kuitenkaan tässä tehneet liian yksinkertaistavia määritelmiä. Otimme myös erot huomioon. Kuluttajan, kuluttajan suojan asiantuntijat ovat hyvin tyytyväisiä tähän kompromissiin. Kiitän siis kaikkia varjoesittelijöitä, komissiota ja etenkin komission jäsen Dallia, joka tulee puhumaan ja joka luultavasti tulee avaamaan tämän solmun, joka on saatu aikaiseksi poliittisessa diskurssissa. Ja haluaisin myös kiittää Unkarin puheenjohtajakautta, joka onnistui mahdottomassa tehtävässä, eli sai aikaiseksi sopimuksen tässä asetuksessa. Kiitos paljon. Grazie, la parola. Kiitokset. Ja nyt sitten ministeri Savitski neuvoston edustajan olkaa hyvä pani przewodnicząca! Panie... Kiitoksia, Hyvät edustajat, on hienoa voida osallistua tämän päiväiseen keskusteluun. Nythän eh, nelivuotiset neuvottelut asetuksesta saadaan päätöksen, mitä tulee elintarviketietojen antamisen kuluttajille. Ja tämä on aihe, joka todellakin koskee suoraan kuluttajien tiedonsaanti oikeuksia. Keskustelut eivät ole olleet helpot, mutta nyt on kuitenkin hyvän lopputulokseen päästy. On tärkeää tiedottaa oikein kuluttajia ja pitää huoli siitä, että Euroopassa ostetut elintarvikkeet eh, sisältävät luettavaa ja ymmärrettävää tietoa. neuvottelussa saatiin aikaan hyvä lopputulos senkin vuoksi, että Euroopan parlamentti oli varsin rakentava. Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää, Rauha Someria, myöskin varjoesittelijöitä ja kaikkia muitakin, jotka ovat osallistuneet tähän hankkeeseen. Haluaisin myös kiittää aikaisempia puheenjohtajuuksia kaikkiaan kuutta, jotka veivät eteenpäin tätä kompromissipakettia joka toivottavasti saadaan äänestyksen huomenna. Asetukset varmasti mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat tehdä terveellisempiä ostovalintoja. Toisaalta on tärkeää, että kuluttajien elämää ei hankaloiteta eikä toisaalta myöskään yritysten ja yhtiöiden elämää. Eli tässä on saatu tärkeissä kysymyksissä nyt kompromissi aikaan. On tärkeää, että etikettöinti tehdään selkeämmäksi. Tässä on esimerkiksi minimikirjasin koko otettu mukaan ja pakattujen tuotteiden tulee sisältää myöskin tietoa kaloreista ja mahdolliset allergen tulee myöskin mainita. Kuitenkin silloin, kun puhutaan tuoreen tavaroiden myynnistä, säännöt ovat hieman toisenlaiset. Ja tärkeää on, ettei esityksestä aiheudu liikaa taakkaa pk-yrityksille. Ja niin eh, käsin tehdyt eh, elintarvikkeet on jätetty eh, tiedotusvelvoitteen ulkopuolelle. Ja tärkeää on, että kaikki tiedot ovat nähtävillä ennen kuin asiakas ostopäätöksen tekee. Ja kompromissi saatiin aika myös kolmesta muusta asiasta äh, näiden merkintöjen osalta. Eli tässä alkoholijuomat on mainittava se, miten alkuperämaa merkitään ja miten ilmoitetaan tiedot isomeren tai äh, transrasvojen mm, olemassaolosta jossain tuotteessa. näihin tullaan tarttumaan kolmen vuoden kuluessa sitä, kun astusvoimaan tulee, mutta on mahdollista myöskin tehdä omia lainsäädännöllisiä päätelmiä. No niin, hyvät naiset ja herrat, tämä asetus ilman muuta on hyödyllinen kuluttajan kannalta katsottuna. Se lisää avoimuutta ja yksinkertaisemmat merkinnät auttavat myöskin täytäntöönpanossa. panossa. Toivottavasti tämä laki saadaankin täytäntöön pantua niin pian kuin mahdollista. Ja kunhan nyt oikeudellisesti asia on läpikäyty, niin toivottavasti lokakuun alkupuolella neuvosto voi esityksen hyväksyä. Sitten säädös voitaisiin julkaista virallisessa lehdessä toivottavasti vielä ennen lokakuun loppua tänä vuonna. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten puheenvuoro saa komission jäsen. Dali, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Yli kolme vuotta sitten, 30. tammikuuta 2008, komissio hyväksyi ehdotuksensa asetukseksi, joka koskee elintarviketietojen antamista kuluttajille. Nyt olemme saaneet sopimukseen tästä hyvin tärkeästä asetuksesta. Olen kiitollinen ennen kaikkea esittelijä Rouva Sommerille hänen kovasta työstään ja sitoumuksestaan kompromissin löytämisessä neuvoston kanssa. Haluan kuitenkin kiittää, kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä, hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin tietenkin lopuksi kiittää myös Unkarin puheenjohtajakautta ja sitä edeltäviä puheenjohtajakausia, jotka olivat hyvin aktiivisia, aktiivisia ja aktiivisesti etsivät kompromisseja, jotka sopivat neuvostolle kokonaisuudessaan. Olen tyytyväinen, kun näen, että parlamentti on samaa mieltä komission kanssa siitä, että saadaan aikaiseksi yleiset puitteet elintarvikemerkintöille, joissa kuluttajat ovat etusijalla. Tämä teksti takaa, että me, meidän että elintarviketiedot ovat ennakoivia ja joustavia. Meidän työmme viime kuukausina siitä, se on palkittu monella tasolla. Haluaisin muutamia seikkoja mainita. Esimerkiksi vähimmäiskirjasin koon ottaminen mukaan, se parantaa merkintöjen luettavuutta. Tästähän usein valitetaan tällä alalla. Toiseksi pakolliset ravintoarvotiedot auttavat kuluttajia tunnistamaan ne elintarvikkeet, jotka sopivat heille. Kolmanneksi pakolliset tiedot kaikista aineista, jotka aiheuttavat allergiaa tai intoleransseja sekä pakka- pakatuissa ja pakkaamattomissa elintarvikkeissa. Nämä tiedot siis takaavat sen, että voimme jotta voimme äm, saada hyvän kuluttajasuojan tason. Allergeenit ainesosaluetteloissa auttavat kuluttajia huomaamaan heti ne. Neljänneksi pakollisten alkuperämerkintöjen käyttöönotto tuo enemmän avoimuutta. Näin takaamme, että kuluttajalle annetaan tärkeitä tietoja ja että uudet säännökset ovat toteutettavissa. Komission jäsen Sielos ja minä me kiinnitämme erityistä huomiota tässä täytäntöönpanosääntöihin. Vaikka uusi lainsäädäntö parantaa asioita sekä kuluttajille että elintarvikealan toimijoille, olen pahoillani, kun näen, että pakkauksen etupuolen ravintoarvoilmoitus komission ehdotuksen tärkeä osa on poistettu. Tämä vähentää ravintoarvoilmoitusten hyötyä kuluttajille puitteet vapaaehtoiselle käyttöönotolle tällaisessa pakkauksen etupuolen ravintoarvoilmoituksessa on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Tämä luo perustan sille, että voimme harkita tätä asiaa myös tulevaisuudessa. Olen pahoillani myös, kun näen, että alkoholijuomat on jätetty kokonaan ulkopuolelle ainesosa- ja ravintoarvoilmoitusvaatimuksista. Mielestäni kuluttajat, kuluttajilla on oikeus saada sopivia tietoja myös alkoholituotteista. Minä aion tulevaisuudessa saada, saada tulevaisuuden raportin puitteissa tasapainon aikaiseksi tässä asiassa. Ja lopuksi neljä neljä asiaa parlamentti tai neuvosto pyytää komissiolta. Ensinnäkin julkilausuma tiedoista, jotka koskevat teurastusmenetelmiä. Parlamentti ja komissio ovat huomanneet, että kuluttajat ovat kiinnostuneita eläinten hyvinvointisääntöjen toteuttamisesta, mukaan lukien siitä, ovatko eläimet tainnutettu ennen teurastusta. Tämä asia on hyvin herkkä tietyillä yhteiskunnan aloilla tutkimusmahdollisuutta antaa kuluttajille tietoja siitä, tainutetaanko eläimet ennen teurastusta. Tätä harkitaan tulevan raportin puitteissa, joka koskee eläinten hyvinvointia. Toiseksi komissiolta pyydetään julkilausumaa aspartaamista. 4. toukokuuta 2011 komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta täyttä arviointia aspartaamista elintarviketurvallisuusviranomaisen viranomainen hyväksyi tämän pyynnön ja tieteellinen tutkimus saadaan syyskuun 2012 mennessä aikaiseksi. Komissio arvioi tämän raportin pohjalta aspartiin vaikutusta raskaana oleviin naisiin. Komissio arvioi sitten myös, tarvitaanko lisää lainsäädäntöä aspartaamista ja pitäisikö esimerkiksi määritellä sallitut enimmäismäärät ja minkälaisia tietoja tästä pitäisi antaa kuluttajille. Kolmanneksi komissiota pyydetään julkilausumaa elintarvikeväreistä. Komissio tekee työtä jäsenvaltioiden kanssa luodakseen ohjesäännöt, joilla luokiteltaisiin elintarvikevärinä käytetyt elementit. Nämä ohjesäännöt saadaan aikaiseksi vuoden 2012 toisella puoliskolla. Tämän teknisen, tämä tekninen työ luo perustan sille, että voidaan luokitella elintarvikevärit ja voidaan antaa tarkkoja tietoja kuluttajille siitä, miten käytetään ainesosia, jotka ovat itse asiassa värejä. Lisäksi komissiolta pyydetään julkilausumaan valmiiksi pakatuista elintarvikkeista suoraan myyntejä varten. Nämä tuotteet ovat hygieniavaatimusten ja elintarviketietojen antamisen kannalta hyvin tärkeitä ja niitä tarkastellaan elintarvikehygieniapaketin puitteissa. Lisäksi haluaisin myös sanoa seuraavaa toimielinten välisestä näkökulmasta. Komissio painottaa, että on asetuksen 122 kautta 2011 kirjainta henkeä vastaan, jossa siis puhutaan yleisistä säännöistä täytäntöönpano, komission täytäntöönpanovallan suhteen on siis väärin vedota tässä artiklaan 5 ja sen alakohtaan 4, alakohtaan 2b. Turvautuminen tähän on, on poikkeus periaatesäännöstä, jonka mukaan komissio voi antaa täytäntöpanosäädöksen, jos lausunta ei ole annettu. Tämä on siis poikkeus yleissäännöksestä artiklassa 5.4 alakohdassa 2b ja sitä ei voi nähdä harkin, lainsäätäjän harkintavaltana, vaan nämä tapaukset pitää aina tulkita rajoittavasti ja ne pitää aina perustella. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, tämä paketti, josta te äänestätte huomenna, on tärkeä askel eteenpäin elintarvikemerkintöjen alalla. Kiitos. Grazie, komissario. Kiitoksia, komissio Sendali. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Lähdetään liikkeelle EPPstä. Herra Liise, olkaa hyvä ja puheaikaa kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies ja ensinnäkin onnittelijat esittelijälle Renate Sommerille ja kiitos kaikille, jotka ovat panostaneet tähän, erityisesti John Dalille komissiosta ja Unkarin puheenjohtajuudelle. Olen seurannut tätä hanketta alusta asti. Selvä oli, ettei tämä ollut helppo asia, koska kannoissa oli eroja, mutta lopputulosta voidaan varmasti pitää hyvänä. Näin voidaan tarjota kuluttajalle parempia, selkeämpiä tietoja, mutta ei kuitenkaan määrättä sitä, mitä saa ja mitä ei saa syödä. Ensinnäkin näistä järjennyksistä muutama sana ryhmällemme on koko ajan ollut tärkeää se, ettei elintarvikkeesta saa syntyä sellaista vaikutelmaa, että se tietystä perusaineosasta koostuu, jos näin ei ole. Eli jos esimerkiksi puhutaan juustosta, niin silloin valmistusaineena tulee olla maito. Jos siellä on muita esimerkiksi eläinpohjaisia rasvoja, niin siitä tulee merkinnät tehdä. Ja tähän tuli löytää sopivin ratkaisu. Todettiin, että jos käyttäisin sanaa imitaatti, niin sitten voidaan todeta, että ei suinkaan, vaan uusi innovatiivinen tuote, mutta jos mainitaan sisältämät ainesosat, jotka normaalisti eivät tuotteeseen kuulu, mutta tässä tuotteessa ovat, niin se varmasti on parannus. Kuluttajaa ei voida johtaa näillä jäljennöksillä harhaan jatkossa. Ja toisaalta maanviljelijälle tai maidon tuottajalle mm, tästä on myöskin hyötyä. Tärkeää on myöskin se, että jatkossa tarvittaisiin nämä suurennuslasia, jos haluaa pakkausmerkintöihin tutustua. Ja toisaalta PK-yritykset, pidetään Nestle, Ferrero ja suuryritykset ovat olleet mielessämme, mutta myöskin pienten ravintoloiden ja yritysten tulee jollain tavalla voida toimia. Ja uskoisin, että tämäkin seikka on nyt huomioitu. Eli onnittelut ja lämpimät kiitokset vielä kerran. Grazie. Kiitokset ja sitten eh, sosiaaliset demokraatit. Herra Vilmot, eh, ja puheaika kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Work. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että vuosien jälkeen olemme ottaneet eh, askeleen hyvään suuntaan ja kerromme kuluttajille, mitä heidän syömässään ruoassa on. Valitettavasti kuitenkin unohdetaan, että tässä kyse on kuluttajille annettavasta äh, elintarviketiedosta. Äh, eri äh, elinkeinoalojen lobbaus on ollut huomattava ja paljon rahaa on käytetty avoimuuden estämiseksi, mutta kuitenkin monia hyviä asioita on suoritettu Ajattelen tätä merkin, alkuperämerkintää. Se on nyt mahdollista monille liha monille lihoille, toivon mukaan piakoin myöskin kallalle ja myös vihanneksille. Olisi hyvä, jos saataisiin myöskin parin vuoden päästä jallistotelulle lihalle samanlaista merkinnät. se on tärkeää, että jos syödään vaikkapa Britanniassa taivasta tulevaa kananlihaa voileivässä. On siis tärkeää tietää, mistä ruoka tulee. Tämä asia on ollut hyvin tärkeä äh, sosiaalidemokraateille, samoin myöskin transrasvat. Niitä käytetään paljon ja tiedämme, että ne voivat johtaa suurin ongelmiin sydäntauteihin, hedelmättömyyteen ja Alzheimerin tautiin. Ja tätä asiaa on nyt tarkoitus ilmeisesti tutkia ja antaa raporttia kolmen vuoden päästä. Ja me todella haluamme, että äh, transrasvojen lisäys olisi kiellettyä, kuten Tanskassa ja Itävallassa. Ja olen iloinen siitä, että olemme saaneet nyt kaikki kasviöljyt merkityksi jäsenvaltiossa. Nyt kuluttajat näkevät, onko käytetty kestävällä tavalla tuotettua palmuöljyä vaiko ei ja tällä tavalla myöskin voidaan painostaa tahoja toimimaan kestävällä tavalla. On kuitenkin, olisi ollut parempi, jos tiettyjä merkintä olisi voitu laittaa etiketin etupuolelle, mutta uskon, että tässä nyt esimerkiksi diabetes, sydäntaudit ja liikalihovuus on otettu huomioon, mutta uskon, että meidän olisi vielä paremmin pitänyt toimia, jotta annettaisiin kuluttajille mahdollisuus valita terveellisiä vaihtoehtoja, mutta uskon, että vapaaehtoisesti kuitenkin vielä tällaisia tietoja annetaan ja että käytetään esimerkiksi vapaaehtoispohjalta tätä liikennevalojärjestelmää ja tällä tavalla saataisiin asia äh, kuntoon. Pitää muistaa, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun ravintoarvo merkinnät tulevat pakollisiksi EU-lainsäädännössä. Ja nyt kuluttajat saavat aina mahdollisuuden nähdä, kuinka paljon sokeria, rasvaa ja suolaa heidän syömässään ruoassa on. Huominen äänestys on todella askel eteenpäin tarvikkeiden merkinnöissä ja edelleen haluamme vielä edistää asioita kuluttajien edun nimissä. Grazie per... Kiitokset ja sitten ALDE-ryhmä. Edustaja Gerbrandia puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Haluaisin onnitella rouva Somaria, varjoesittelijöitä, komissiota ja Unkarin kautta ja kiittää heitä tästä kompromissista toisessa käsittelyssä. Meillä on 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa ja olemme tehneet ison eskel, askeleen eteenpäin elintarviketietojen avoimuudessa. Toivon, että kuluttajille ei nyt tässä siis määritellä, että mi, heille ei siis tässä määritellä, mitä heidän pitäisi syödä, vaan heille annetaan mahdollisuus tehdä valistuneita äh, kulutuspäätöksiä. Tämä on erityisen tärkeää, tärkeitä myös kouluissa. Lasten pitää voida ravita itseään terveellisesti. Kaksi elementti ovat tärkeitä. Kasviöljyt, niiden, niiden merkitseminen etikettiin. Kuluttajat voivat näin nähdä, mitä kasviöljyjä tuotteissa on, niin että että valmistajat eivät pistä tuotteisiin enää kestämättömältä pohjalta valmistettuja öljyjä. Ja sitten transrasvat. Tämä kompromissi johtaa lopulta mielestäni ähm, keinotekoisten transrasvojen kieltoon. Herra komission jäsen, te luitte puheenne iPadilta. Äh, varmasti tulevaisuudessa tulemme näkemään, miten voimme käyttää uusia teknologioita kuluttajien hyväksi niin, että he eivät ole riippuvaisia paperietiketeistä enää ollenkaan. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten äh, vihreät. Schlitter ja puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset. Tosiaankin asia on käsitelty pitkään ja nyt asiassa on edetty, vaikka todellakin oli tärkeää saada tämä esitys etenemään. Ja sitten alkoholilopparit onnistuivat siinä, että se nyt jätettiin tästä esityksestä pois välttämättä kaikki eivät tiedä näistä vaikutuksista. Esimerkiksi jos pakkauksessa sanotaan, että tuote sisältää äh, mustikoita, niin sen on niitä sitten sisällettävä. Tai jos äh, leivässä sanotaan olevan kinkkua, niin sitä sieltä tulee myöskin löytyä. Eli on tärkeää, että todellakin pakkaus kertoo siitä, mitä tuote oikeasti sisältää. Alkuperämerkintä asia on myöskin hyvä ja toivottavasti täytäntöönpanovaiheeseen voidaan siirtyä mahdollisimman nopeasti. Ja nanoteknologia myöskin on huomioitu ja se on hyvä. Transrasvat, ne tulee myöskin mainita. Ja toisaalta esitetyt eh, kiellot. No hyvä on, että rasat on huomioitu ja myöskin allergeenit tulee nykyisellään mainita. Tärkeää on, että kuluttaja tiedotetaan paremmin. Ja sitten Stevenson seuraavana. Olkaa hyvä, puheenjohtaja yksi minuutti. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että tässä on päästy konsensukseen tässä asiassa. Meillä oli todella eriävät mielipiteet, mutta olisi ollut häpeä, jos nyt tämä kolmen vuoden työ, josta on nyt onniteltava rouva Someria, olisi mennyt alas viemäristä saman mm, tien kuin kävi myöskin uuselintarvikkeille. Haluaisin nyt ottaa esille se, mitä herra Dali sanoi tuossa alkuun. Eläimet, joita on tainnuttamatta kautta ähm, rituaali teurastettu. Tämä on muun muassa juutalaisten tapa äh, teurastaa. Me tiedämme, että tämä on ollut asia, tämä, tätä poikkeusta on käytetty väärin laajalti. Miljoonat eläimet ovat tulleet teurastetuksi tällä tavalla ja äh, lihatuotteet näistä eläimistä ovat tulleet yleiseen ravintoketjuun ja meistä tuntuu voimakkaasti siltä, että Euroopan kuluttajalla on oikeus tietää, milloin he ostavat tällaisia tuotteita. Olen iloinen, kun kuulen, että herra Dali sanoo, että hän aikoo todella ottaa huomioon eläinten äh, hyvinvoinnin, että tämä katetaan äh, asetuksella. Tämä parlamentti odottaa tätä. Grazie per il gruppo. Kiitokset ja yhdistynyt vasemmisto. Edustaja Liotard, puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä herra Dali. Minä olen tuonut teille tässä kakun mukana, niin eh, tämän, eh, ja itse asiassa tämä on nimittäin äh, kloonilammas äh, Dalin syntymäpäivä. Valitettavasti tämä kloonilammas äh, Dolly on jo kuollut, äh, mutta ja itse asiassa kolme, kolme, 93 prosenttia kloonieläimistä kuolee hyvinkin pian. Dolly-lammas pääsi kuuden vuoden ikään. On todellakin katastrofi, että klooni, kloonaamista ei ole säännelty. 15 vuotta Dolly-lampaan syntymisen jälkeen näitä tuotteita edelleen tuodaan markkinoille ja niitä ei merkitä kloonatuiksi elintarvikkeista. Kuluttajille ei tiedoteta näistä. Ja etiketeissä puhutaan vain transrasvoista, mutta todella vaaralliset aineet, niitä ei ilmoiteta. Nyt puhutaan äh, esimerkiksi per annos merkinnöistä alkuperämerkinnät, ne, niissäkin on kaikenlaisia poikkeuksia. Ei siis minkälaisia selkeitä ilmoituksia kuluttajille. Ehkä jossakin pakkauksen takapuolella niitä löytyy, mutta ne eivät ole selkeitä. Lisäksi on päätetty, että ei merkitä sitä, että eläimet eläimiä ei ole tainnutettu ennen teurastusta. Tämä on katastrofi. Eli nämä säännöt uusista elintarvikemerkinnöistä eivät ansaitse kyllä minkäänlaisia onnitteluja. Kiitos. Grazie per il... Sitten vapaa ja demokraattinen Eurooppa puheenvuoron saa. Edustaja Rossi, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me vuolsimme ensimmäisen käsittelyn tekstiä esittelijän ponnistelut, mutta silti neuvosto suhtautui kielteisesti ja nyt sitten poistettaisiin velvoite mainita alkuperämaa tai lähtömaa elintarvikkeessa. Tällainen valinta menee mm, yritysten etujen vastaan, koska ne yrittävät kuitenkin luoda Euroopassa työpaikkoja neuvotteluissa neuvosto ja komissio jonkin verran pääsivät eteenpäin, mutta eivät riittävästi, kun ajatellaan kuluttajien toiveita. Ja on ikävää myöskin, että kansalliset kannat, mitä tulee alkuperämerkintöihin ja toisaalta sitten eh, tähän esitykseen, joka on varsin teoreettinen, eh, tietysti mm, olisi pyrittävä määrä enemmistön, pysyvässä enemmistössä. Lekanor katsoo, että alkuperämerkinnät puoltavat kuluttajaa, koska kuluttajan tulee tietää, mitä ostaa. Eli me emme voi näin ollen muuta kuin vastustaa. Kiitos. Kiitokset ja sitten sitoutumattomista puheenvuoro Dorsille ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen ja kiitos esittelijälle myöskin. Kuluttajalla on oikeus odottaa oikeita tietoja ja ei harhaanjohtavia tietoja. Eli ähm, ravintoarvotiedot ovat tärkeitä ja myöskin laatu on tärkeää kuluttajan valinnoille ja turvallisuudelle. Kaikki nämä ovat hyviä asioita ja ne ovat tässä mietinnössä. Kuitenkin haluaisin ottaa esille erään asian, joka minua huolettaa. Se liittyy liittyy näihin mahdollisiin alkuperämerkintöihin. Minulla on joitakin varauksia joihinkin tiettyihin vaikutuksiin, suhteessa joihinkin tiettyihin vaikutuksiin. Pohjois-Irlannissa on jo nähty tietyn tyyppistä protektionistista tämän alkuperämerkinnän käyttöä. Tämä on vaikuttanut kauppaan Pohjois-Irlannissa ja myöskin kauppa ja jalostajat ovat tästä kärsineet ja tiedän, että tämä Tämä on todella huolestuttava aihe ja se valtiolle myöskin, ja ne ovat tämän asian ottaneet esille neuvostossa. Nyt kehottaisin komissiota tekemään arviointi, vaikutusten arvioinnin, kuinka tällainen alkuperä, kuinka tällaisten alkuperämerkintöjen vaikutukset voivat olla haitallisia myös. Grazie. Ora la parola agli altri oratori. No niin, ja sitten muihin puhuin Ajuso ensinnäkin ja puheaikaa kaksi minuuttia. Kiitos äh, rouva Suomer, äh, varjoesittelijät ja Unkarin puheenjohtajamaana pääsivät hyvään kompromissiin tässä asiassa. Ja tämä on hyvä elintarviketeollisuudelle ja kansalaisille, siis onnittelut kaikille teille kuluttajina me tietysti haluamme tyhjentävää tietoa siitä, mitä syömme, mutta nämä tiedot ja niiden antaminen ei ole mitenkään helppoa ja on löydettävä tasapaino ja on pyrittävä myöskin kustannustehokkaaseen tasapainoon, koska ei pidä unohtaa, että nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä ja jonkun pitää tietysti maksaa siitä aiheutuvat kustannukset. Kulut kuluttajat ähm, varmastikin unohtavat, että PK-yrittäjät joutuvat lähtemään markkinoilta pois, koska ne eivät pysty näitä tällaisia lisäkustannuksia kantamaan. Joka tapauksessa pitää pyrkiä siis tasapainoon. Ei pidä unohtaa, että nämä tiedot ähm, ovat hyvin tärkeitä ja ähm, meidän täytyy äh, ajatella esimerkiksi vaikkapa juuri tätä alkuperämaa merkintäkysymystä. Tämä voi johtaa sekannuksiin ja siitähän on jo puhuttu. Siis vapaaehtoisesti ainakin tämä on oltava mahdollista. Jos on tuotteita, joissa on useita ainesosia, niin ei ole kovinkaan helppoa määritellä, mikä on pääainesosa näistä kaikista. Ja erilaisia ratkaisuja voitaisiin ehkä ajatella jotta voitaisiin vielä vähentää hallinnollista taakkaa pienille yrityksille, koska jos tästä ei muutoin saada mitään muuta selkeää lisäarvoa kuluttajille. Ja olen samaa mieltä siitä, että tähän lainsäädäntöön ei oteta mukaan alkoholituotteita, koska tietysti ne ovat hyvin tarkasti luetteloituja ainesosiltaan ja tietysti on hyvin tärkeää myöskin muistaa, ja varmasti kaikki tietävätkin, että alkoholissa on myöskin kaloreita. Ja hyvin tärkeää on myöskin todella antaa kuluttajille, ennen kaikkea on tärkeää antaa kuluttajille riittävästi tietoja. Grazie. La parola all'onorevole De Castro per un minuto e trenta. Kiitoksia sitten De Castro puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komissio ja sen hyvät kollegat. Mietintö, joka koskee elintarviketiedottamista, elintarviketietojen antamista kuluttajille, on tärkeä askel matkalla kohti parempia kuluttajan suojaoikeuksia. Haluaisin kiittää erityisesti Wilmokki oman ryhmäni varjoesittelijää. Mutta Eurooppa voi nyt katsoa tulevaisuuden luottavaisesti ja voimme vahvistaa valvontaa, välineiden tehokkuutta elintarvikealalla. Ja toisessa käsittelyssä voidaan sitten katsoa, miten edetään, kun täällä tämä on ensin hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa. Olemme aina odottaneet enemmän, mitä tulee elintarvikkeiden alkuperämerkintöihin. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi artikla 25. Se on tärkeä uutuus, joka vastaa kuluttajan odotuksia Euroopassa. Meidän täytyy myöskin korostaa, että tämä on nyt vähemmän kunnianhimoinen kuin se, että kaikkiin tuoretuotteisiin pitäisi merkitä alkuperämaa. Ja täällä parlamentissa tämä periaate on hyväksytty. Sitten lihan merkinnät liitteessä 11. Siinä on poissuljettu tiettyjä tuotteita, mutta kuitenkin niitä täytyy valvoa. Esimerkiksi jäniksen lihaa, eikä tässä oikein ymmärretä, miksi se on jätetty tämän ulkopuolelle avoimuuden suhteen on kuitenkin lähdetty oikealle tielle ja meidän täytyy jatkaa tätä yhtä sitoutuneesti ja vastuullisesti kuin tähänkin mennessä. Kiitos. De Castro. Kiitoksia, De Castro. Ja seuraavaksi Riis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kolmen vuoden keskusteluiden jälkeen tämä elintarviketieto paketti on nyt saatu valmiiksi ja se on minusta suhteellisen tasapainoinen. Tässä on tärkeää tuoda esiin se, mistä maasta tuote on peräisin. Se on kuluttajille tärkeää tietoa, mistä maantieteelliseltä alueelta tuote tosiaan tulee, jotta kuluttajat voivat esimerkiksi suosia paikallisia tuotteita. Myös allergeenit on merkittävä selvästi näky, näkyviin, aivan kuten elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut. Ja komissiossa on tämä selvästi otettu huomioon. Komission olisi pitänyt tosin tehdä tämä työ jo hiukan nopeammin kuin nyt näissä kuluneissa kolmessa vuodessa, mutta nyt meillä on hyvin kunnianhimoinen paperi tässä. Ja esimerkiksi elintarviketiedolla pystytään taistelemaan myös liikalihavuutta vastaan Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Girling. Yksi minuutti. Thank you. I'd like to add my... Kiitos. Minäkin haluan onnitella Dr. Sommeria varjoesittelijöiden puolesta. Ja tämä aika, jota tämän aiheen parissa on vietetty, on todellakin ollut pitkä. Nyt käsillä oleva paketti on mielestäni hyvä. Se todella onnistuu lisäämään elintarvikemerkintöjen avoimuutta ja se on kuluttajien edun mukaista. Meillä on satoja tuhansia viestejä tullut äänestäjiltä näistä asioista. Ja ainakin minun maassani kampanja on käyty tehokkaasti kuluttajansuojan puolesta. Kukaan ei koskaan onnistu sataprosenttisesti, mutta nyt ollaan menossa eteenpäin hyvin monilla alueilla. Alkuperämaamerkintä on tulossa selvästi mukaan, monet ovat sitä kannattaneet ja siinä on päästy mielestäni hyvään kompromissiin ravintoarvotiedot tulevat nykyistä selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi. Ja kaikki tiedot on tarkoitus ilmoittaa selkeästi ja helposti luettavaksi, luettavasti. Ja mietintö todella edistää kuluttajan suojaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Skottaa yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Kuluttajat on nyt avainsana tässä mietinnössä. Meidän täytyy muistaa, ketä ajattelemme, kun teemme päätöksiä. Ja kuluttajien on saatava oikeita tietoja tuotteista, ja tämä on ollut yksi avainkohta tässä mietinnössä. Sekä alkuperä- että ravintomerkinnöt ovat tärkeitä, ja tämä on askel eteenpäin. Alkuperämerkinnät elintarvikkeiden osalta ja tärkeimpien ruoka-aineiden osalta, jotka muodostavat tuotteen, ne ovat tuot tietoja, joita täytyy antaa kuluttajalle. Jäljitettävyys on myöskin keskeinen kysymys. Ja myöskin meidän täytyy havaita ja tietää, mistä tuotteet ovat peräisin, ja näin voidaan välttää se, että tuotteeseen liitetään vääriä tietoja. Alkuperämerkinnät yleensä takaavat laadun, ja jokaisella maalla on oma osaamistaan ja he ovat voittaneet kuluttajan luottamuksen. Me tuemme alkuperämerkintää, koska kuluttajalle on oikeus tietää, mitä hän syö. Kiitoksi. Seuraavaksi Delange puolitoista minuuttia. Eh, eh, Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää sydämellisesti tästä työstä. Kuluttajat saavat enemmän tietoa tämän direktiivin seurauksena. Haluaisin kommentoida kuitenkin yhtä asiaa, eli näitä tällaisia imitaatiotuotteita. Tämä koskee esimerkiksi tietynlaisia juustoja, joita käytetään esimerkiksi pitsoissa. Kyse saattaa olla syötävistä rasvoista, jotka esiintyvät juuston näköisinä tuotteessa. Näillä tuotteilla saattaa olla esimerkiksi syöpään liittyviä yhteyksiä. Minua tämä asia hiukan siis huolestuttaa. Eli siinä mielessä olen myös kiinnostunut siitä tiedosta, että kasviöljyt täytyy nyt yksilöidä, yksilöidä tuotetta tietoselostukseen. Ja tässä asiassa tulee olla todella tarkkana, jotta ihmiset todella tietävät, mitä tuote sisältää. Tämä on kompromissi. Nyt täytyy sitten katsoa, kuinka asiaa lähdetään käytännössä panemaan täytäntöön. Ja jäsenvaltiossa tulee olla käytössä myös hyvin tiukat valvontatoimet tässä asiassa. Onko komissio valmistautunut tähän? Vuosien kuluttua varmasti kysyn komissiolta, kuinka tätä direktiiviä on noudatettu, jos tuotetiedossa sanotaan juusto, niin tuotteen tulee sisältää juustoa eikä jotakin sen kaltaista ainetta. Eli pidämme tässä mielessä kyllä komission varpaillaan ja vaadimme toimien kiristämistä entisestä. Kiitoksia sitten Westlund puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin kuulun niihin, jotka olemme todella iloisia siitä, että kaikelle lihalle on tulossa pakollinen alkuperämerkintä. Se on hyvin paljon kuluttajia kiinnostava asua asia ja esimerkiksi Ruotsissa sian ja siipikarjan kasvatuksessa on korkeammat standardit kuin monissa muissa maissa ja nyt ruotsalaiset tuottajat joutuvat kilpailemaan sitten heikommissa oloissa tuottavien kanssa. Ja tällainen uusi sääntö on sekä eläinten että ympäristön edun mukaista. Alkuperämerkintä koskee myös useasta aineesta koostuvia tuotteita ja kuluttajia monesti johdetaan harhaan nykyisellään ja jatkossa heille on sitten tarjolla selkeät merkinnät, joiden perusteella he voivat tehdä valintoja. Toivon, että asiassa edetään todella nopeasti. Transrasvat ovat pettymyksen aihe. Olisimme mielellään menneet pidemmälle niissä kuin nyt on suunnitteilla. Niiden merkitseminen selvästi olisi tärkeää. Olen iloinen myös siitä, että olemme päässeet sopuun siitä, että 100 grammaa tai 100 millilitraa on se yksikkö, jossa jota kohden ravintoarvot ilmoitetaan. Se helpottaa tuotteiden vertailua erittäin paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi Tremosa, yksi minuutti. Muchas gracias, señor presidente Dear Commissioner, dear... Kiitoksia. Komission jäsen, hyvät kollegat. Tarkistus 137, jonka ovat allekirjoittaneet 40 kollegaa, joka koskee kielenkäyttöä. Se liittyy EUn kielipolitiikkaan. Ja kansalaisilla on oikeus saada tietoa omalla kielellään, vaikka tämä kieli ei vielä olisikaan virallinen EUn kieli. EUn monimuotoisuus tarkoittaa, että miljoonat Euroopan kansalaiset puhuvat äidinkielenään kieltä, jota ei tunnusteta täällä parlamentissa. Katalonian tapauksessa tämä on totuutta, eli tuhannet katalonialaiset yritykset merkitsevät tuotetaan katalaaniksi. Tätä on tehty vuosikausia ja monet kuluttajat pitävät tätä hyvänä asiana. Tämän asetuksen myötä voidaan käyttää käyttää artikla 52, jolla voidaan kieltää muut kielet, sellaiset kielet, jotka vielä eivät ole EUn virallisia kieliä. Toivottavasti Euroopan komissio voi selkeyttää tilannetta. Kiitoksia puhemies. Seuraavaksi Uski, yksi minuutti. Thank you, thank you, president. Kiitos puhemies. Tiem kolegům, kteří jsou spokojeni. Ne edustajat, jotka ovat tyytyväisiä kompromissiin, joka nyt on saavutettu, ovat täällä jo puhuneet ja kiittäneet esittelijä Sommeria hänen erinomaisesta työstään ja minä haluan yhtyä heihin. Olemme puhuneet alkuperämerkinnöistä etenkin lihan suhteen. Ja se on hieman ironista ottaen huomioon, että liha on tässä aivan erityisasemassa. Joka tapauksessa meidän on saatava aikaiseksi säädös, joka palvelee kuluttajien etua. Emme kuitenkaan halua saarnata kuluttajille. Mielestäni olemme saaneet hyvän sovun pakkausten kirjasin koosta aikaiseksi, mutta siinä on otettava huomioon myöskin pakkauksen koko kokonaisuudessaan ja kuluttajien tarpeet. Emme halua luoda sellaisia sääntöjä, jotka aiheuttavat lisätaakkaa kuluttajille. Äänestän tämän mietinnön puolesta. Kiitokset, Nato, yksi minuutti. Well, the EU is that you know... EU on aina sitä mieltä, että se tietää parhaiten kaikki asiat, oli kyse sitten ilmaston lämpeneminen tai mikä tahansa muu asia, vaikka elintarviketurvallisuus. Kuluttaja saa päättää, mitä syö, EU-sta riippumatta. Totta kai jonkinlaisia merkintöjä tarvitaan, sen sanoi jo maalaisjärkikin, mutta suurin osa tästä mietinnöstä on kuluttajan perään katsomista aivan tarpeettomasti. Pelkään, että tämä johtaa suurempiin kuluihin ja kulut sitten siirretään suoraan kuluttajalle ja se on erityisen vaarallista nyt, kun talous on vaikeuksissa – me kaikki tiedämme, että Britannia voi säätää omia lakejaan. Meidän parlamenttimme on kaikkien parlamenttien äiti. Minusta tämä on sellainen aihe ja sellainen asia, jota pitäisi käsitellä jäsenvaltio, jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Seuraavaksi Tissen puolitoista minuuttia. voorzitter. Voorzitter, beste collega's. Kiitoksia, puhemies. Kollegat, Tällä sääntelyllä kuluttajat viimeinkin saavat ravintotietoa, jota he tarvitsevat, jotta he voivat elää terveellisesti. Ravitsemustiedot ovat nyt sitovia kaikille, eivätkä ainoastaan niiden osalta, jotka tekevät terveysväittäminen. Nämä lukemat ja luvut on ilmoitettava, prosenttiluvut, suhdeluvut. Tämä on oikea tapa edetä. Ja mielestäni tämä liikennevalijärjestelmä olisi ollut hyvä järjestelmä, mutta se ei olisi ollut kuitenkaan yhtä tehokas. No nyt mielestäni poikkeuksia on myönnettävä, koska on laadukkaita elintarvikkeita, jotka jäisivät tähän loukkuun. No sitten voimmeko pitää kiinni näistä tämänhetkisistä kielijärjestelmistä? No se on tärkeää, koska kuluttajilla on oikeus saada tietoa, mutta heidän on saatava tämä tieto kielellä, jota he ymmärtävät. Ja sitten lopuksi haluaisin osoittaa, että meillä on useita tavoitteita. Alkuperä merkitään yksi asia ja jäljitettävyys on toinen tavoite. Ja tässä on nyt ero minun mielestäni. Ja minulle sopii tämä pakollinen alkuperämerkintä, kun ainesosat on yhdistelty eri tuotteista – ja mielestäni tätä täytyy tarkastella sitten tapauskohtaisesti. Kiitoksia sitten Perejo. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Aina kun on kompromissi, täytyy olla tyytyväinen, mutta kompromissi, johon nyt on pääty, se ei ole kovin hyvä. Meidän täytyy olla nyt varovaisia. Me olemme nyt aikataulusta edestä, mitä tulee elintarvikemerkintöihin erityisesti mitä tulee viestin turvallisuuteen. Ja esimerkiksi haluaisin pyytää, että komissio pitää kiinni näistä määräajoista. Meillä on nyt esimerkiksi sydänongelmia, ylipaino-ongelmia. Meidän täytyy vauhdittaa tätä prosessia ja meidän täytyy toimia niin kuin esimerkiksi Australiassa ja Espanjassa odottamatta enempää. Nämä kompromissit riittyvät siitä, miten nopeasti ja selkeästi pystymme toimimaan ja kuinka kunnianhimoisia olimme. Meidän ei pidä olla liian tyytyväisiä, koska olemme pärjänneet ihan hyvin, mutta ei nyt kuitenkaan ihan loistavasti. Ja meidän täytyy edetä näissä asioissa, jotka juuri vielä mainitsin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi niin puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. On erittäin tärkeää, että eurooppalaiset kuluttajat saavat käyttöönsä pakkausmerkinnät, joissa on tarpeellista ja selkeää tietoa. Siellä täytyy olla kaikki tarvittava tieto, eikä ihan mitä tahansa. Siksi olen iloinen tästä kompromissista ja erityisesti edustaja Natalin ehdotuksesta täällä – Tämä merkitsee sitä, että tuotetiedoista tulee helpommin luettavia, allergeenit on listattu selvästi ja että myös imitaatiotuotteet tuodaan selvästi esiin, sillä kuluttajia ei saa missään tapauksessa pettää esimerkiksi juustojen tapauksissa tai kasviöljyjen ja maidon suhteen. Olen tyytyväinen siihen, että myös alkuperämaamerkinnät tulevat nyt näkyviin myös, myös lampaan ja vuohen lihan tapauksissa. Tällä tavoin kuluttajat saavat paremmin tietoa ja voimme taistella paremmin kontaminaatiota vastaan. Sitä vastoin meidän tulee ajatella myös yrityksiä, joiden tulee nyt sopeutua tähän uuteen lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa investointeja, aikaa. Ja nyt meidän tulisi antaa näiden yritysten rauhassa panna täytäntöön tätä uutta lainsäädäntöä. Kiitos. Monsieur le Président. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme nyt työstäneet tätä asiaa kolme vuotta, ja kun katsotaan millaiset asiat tässä on pelissä ja millaista painostusta on tullut elintarviketeollisuudesta, voin vain olla tyytyväinen tähän tulokseen. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että nyt on pakollinen täydellinen elintarvikemerkintä ja näin kuluttajat voivat tehdä terveellisiä valintoja. Allergisoivat aineet on mainittu selkeästi myöskin niiden tuotteiden osalta, joita ei ole esipakattu. Ja tuotteiden luet, tietojen luotettavuus on taattu, koska tekstillä on minimikoko. Lihan osalta on edistysaskel, että alkuperämerkintä on pakollinen ja toivottavasti, että voidaan laajentaa myöskin maitotuotteisiin ja kalaan ja käsitelty lihaan. Ja on tärkeää, että alkoholit eivät ole tässä mukana, koska niitä täytyy sitten säännöllä täysin erikseen. Olisimme voineet tehdä vieläkin paremman tekstin, erityisesti jos olisi luettava ja harmonisoitu elintarviketieto tuotteen etupuolella, mutta olemme nyt ottaneet suuren harppauksen eurooppalaisten kuluttajien puolesta. Kiitos. Gracias, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tavaidi yksi minuutti. Tisztelt képviselőtársaim! Csalódást kell... Puhemies, hyvät kollegat. Olen pettynyt lopputulokseen. Tässä elintarvike merkintäsäädösten päivittämisprosessissa. Säännöt ovat, säännöt ovat sitovia alkuperämaan suhteen esimerkiksi kananmunille ja hunajalle. Päiväsaantisuositusta ei hyväksytty valitettavasti. Terveysjärjestöjen mukaan päiväsaantimerkinnät oldalán való címkézés, ahogyan ez glenis Wilmot és a szocialisták javasolták. Kuten Glenis Wilmot ja sosialistit totesivat, On mahdotonta ymmärtää, miksi oikeistolaiset puolueryhmät ovat taipuneet maatalous- ja elintarviketuottajien loppauksen edessä. Alkoholin energia sitä sisältö olisi ollut todella tärkeää mainita tässä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tarabella yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä mietinnössä tarkoituksena on tarjota lisää tietoa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Tällaisen tasapainon löytäminen ei ole helppoa, siksi täytyy tarjota parempaa tietoa. Nyt alkuperämerkintöjä on laajennettu koskemaan muitakin, muutakin lihaa kuin naudanlihaa. Se on hyvä asia. Haluaisin kiittää edustaja Sommeria tästä. Tämä on askel eteenpäin, sillä aiemmin alkuperämerkinnät ovat koskeneet ainoastaan naudanlihaa, hunajaa, oliviöljyä ja nyt se laajennettiin sitten sianlihaan, lampaan ja vuohenlihaan ja siipikarjan lihaan. Tämä kompromissi tyydyttää varmasti myös kuluttajia. Varmastikin kompromissin saavuttaminen oli vaikeaa. Nyt komissiolta odotetaan lisää lainsäädäntöä tästä asiasta. Otan esimerkiksi tämän 100 millilitran säännön, miten se annos oikein määritellään. Siitähän tässä on kyse. Kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt on menetty ilman puhujalistaa. Täällä on 13 puheenvuoropyyntöä. on nyt aika paljon aikataulusta jäljessä, enkä nyt kaikille voi antaa puheenvuoroa näin ollen. Annan kuudelle puheenvuoron ja annan puheenvuorot tasapuolisesti poliittisten ryhmien kesken ja siinä järjestyksessä, missä näitä on pyydetty. Ensimmäisen puheenvuoron Kelly, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Useimmat edustajat pitävät tätä ehdotusta hyvänä, eikä se ole mikään yllätys, sillä kansalaiset voivat sen avulla saada paremmin tietoa siitä, mitä he syövät. Meidän on muistettava, että PK-yritysten ei pitäisi kärsiä näistä säädöksistä, sillä ne on suunnattu lähinnä ylikansallisia yhtiöitä kohtaan. 98 prosenttia kansalaista oli erässä tutkimuksessa sitä mieltä, että alkuperämerkintöjä tarvitaan, mutta 50 prosenttia heistä ei ollut tietoisia siitä, että alkuperämerkintä koskisi sitä, tuo, sitä maata, jossa tuotetta viimeisen kerran on merkittävissä määrin muutettu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 uwagę zwrócić na moim zdaniem bardzo ważną rzecz. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan, joka on mielestäni tärkeä. Täällä nyt keskustellaan tuottajien velvollisuuksista, mutta täytyy muistaa yksi asia. Tällaiset suositukset ovat tärkeitä kuluttajille. Ja kun otetaan huomioon nämä suositukset, kuluttajien täytyisi siis tietää paremmin, mitä oikeuksia heillä on. Me emme myöskään ole varmoja siitä, millä tavalla tässä loppukädessä käy. Eli meidän on tärkeää antaa tietoja kouluttaa kuluttajia. Ne ei riitä se, että näissä tuotteissa on paljon tietoja ja tekstiä, jos kuluttajat eivät ymmärrä niitä tietoja. Ja on tärkeää, että eivät pelkästään asiantuntijat tiedä, mitä niissä lukee, vaan myöskin kaikki kuluttajat. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermaier. Kiitos puhemies. Yli kolme vuotta elintarvikeskandaalien keskellä kesti ennen kuin saimme tällaisen esityksen valmiiksi. No, meillä on ollut juustoa, jota ei tehdy, tehdä maidosta, meillä on kinkkua, joka liimaillaan kasaan. Ja Tällaisesta ei kuluttajille ole tarvinnut edes mainita mitään. Alkuperämaa merkintä on, lihan osalta on tärkeä, sillä se ei koske pelkästään tuoretta lihaa, vaan myös erilaisia lihavalmisteita. Esimerkiksi Brasiliasta tulee paljon lihaa ja myöskin pekonia tulee hyvin paljon ulkomailta Eurooppaan Tämä on oikea, askel oikeaan suuntaan, mutta se on kestänyt aivan liian kauan. Me emme saa odottaa seuraavaa skandaalia ja sitten vasta kääriä hihoja. Kiitoksia. Sitten Roth Berend, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Olisin halunnut, että Berend olisi ollut vähän rohkeampi ja uskaltanut mennä toiseen käsittelyyn ja ehkä myöskin sovitteluun ei mitään kaloritietoja etusivulla, ei merkintöjä ainakaan kalorien osalta al- alkoholin, alkoholituotteissa, ei mitään annoskokoja. Missään tapauksessa oli sitten kysymys kupista tai lusikallisesta. Mitään tästä ei ole kompromississa. Alkuperämaa merkintä, se on kiireellinen tieto kuluttajille ja se on aivan välttämätön. Artikassa 25 puhutaan näistä transrasvoista ja yhtenäisistä menettelyistä. No, tämä ei ole mikään hyvä tulos. Tämä on, tässä on rohkeuden puutetta. Ja olisin mieluummin mennyt toiseen käsittelyyn ja sitten ehkä sovitteluun. Se olisi silloin ehkä tulos ollut parempi ja näin Euroopan kuluttajat tässä tapauksessa voivat ainoastaan pettyä. Kiitoksia. Seuraavaksi Dorfman, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Nähdäkseni olemme saaneet hyvän tuloksen ja haluan kiittää esittelijää siitä sydämellisesti. Erityisesti artikla 9, jossa on kyse pienyrityksistä, on hyvin tärkeä. Monilla alueilla unionissa on viime vuosina tuettu erityisesti suoramyyntiä maatiloilta ja siksi onkin tärkeää, että pidämme nyt huolta siitä, että tällaista toimintaa ei haitata. Olisin toivonut alkoholijuomien suhteen hieman, hieman enemmän rohkeutta. Olisi aivan oikein, että limuviinoille tulisi merkinnät, niin kuin nyt on tulossakin, mutta myös muille juomille olisi pitänyt saada läpi vastaavat merkinnät. Esimerkiksi

tuotteita. tämä kompromissi on edistysaskel erityisesti näiden alkuperämerkintöjen osalta. aivan kuten täällä on useaan otteeseen todettu se laajentaa näiden merkintöjen ilmoittamisvelvollisuutta muun muassa näiden lihatuotteiden osalta ja se on hyvin tärkeää

yksi minuutti. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten Euroopan parlamentti voi toimia rakentavasti aiheessa, joka on myöskin ymmärrettävissä kansalaistasolla. On hyvä, että pääsimme sopuun näiden kirjanteen koosta, tiedoista. Lääkärinä minusta on hyvä tietysti myöskin se, että allergisoivista aineista on merkintöjä. Näin voidaan välttää tiettyjä intoleranssiongelmia. Mutta jos joku haluaisi esimerkiksi sanoa, että tässä on hienoja mansikoita, mutta sitten se koostuukin joistain keinotekoisista aineista ja hajusteista, niin se ei tietenkään ole hyvä. On myöskin hyvä komission jäsen, että te puhuitte tulevaisuudessa käsiteltävistä asioista, alkoholisisopitoisuudesta, väriaineista, ja että näistä tehdään tulevaisuudessa ehdotuksia, jotta voimme parantaa Zomerin hyvää mietintöä, josta haluaisin häntä kovasti kiittää. Kiitoksia ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitos hyvät jäsenet on ratkaisevan tärkeää nyt näyttää, että Euroopan unioni haluaa ja pystyy tuottamaan lainsäädäntöä, joka todella antaa uusia oikeuksia ja tietoa kuluttajille ja nimenomaan asioita, jotka koskevat heidän jokapäiväistä elämäänsä. Olen edustaja Gerbrandin kanssa samaa mieltä siitä, että teknologian kehittyminen jo aivan lähitulevaisuudessa toivottavasti antaa meille mahdollisuuden antaa vieläkin ajankohtaisempaa tietoa kuluttajille siitä, mitä tuotteita heille oikein tarjotaan. Olen pannut merkille joidenkin edustajien esiin nostaman asian, eli tämän lainsäädännön täytäntöönpanon valvomisen. Se on meistäkin tärkeää ja erityisesti juuri näiden imitaatiotuotteiden – kohdalla. Minusta tämä on todella tärkeä asia ja itse uskon vakaasti, että ennen kuin lähdetään kehittämään uusia sääntöjä, uutta lainsäädäntöä, uusia asetuksia, meidän tulee todella varmistua siitä, että ne säännöt, joita meillä jo nyt on, toimivat käytännössä ja niin, että niitä pannaan täytäntöön minusta meidän toimiemme tulisi keskittyä entistä enemmän juuri tähän. Näistä imitaatiotuotteista sanoisin sen, että meidän tulee olla entistä luovempia. Meidän pitää olla varovaisia, sillä samalla kun kuluttajille pyritään tarjoamaan oikeaa ja tarkkaa tietoa tuotteista, kertomaan mitä tuotteessa on tai ei ole, niin samalla ei pidä tarjota tilaisuutta luoville mainosmiehille kiertää tätä lainsäädäntöä omaksi hyödykseen, sillä silloin he voisivat esimerkiksi pienellä brändillä siellä, siellä pyrkiä pakkaustiedoissa pettämään kuluttajaa. Eli siksi näiden säädösten kanssa täytyy olla todella tarkkana. Edustaja Leotardin tavoin olen pettynyt siihen, että kloonatuista tuotteista ei päästy sopimukseen, niistä ei sanota tässä mitään. Odottelemme mahdollisuutta aloittaa uusi prosessi, jossa, jossa tässä asiassa päästäisiin tulevaisuudessa eteenpäin. Pöydällä olleet ehdotukset, niitä saatiin muutama viikko sitten, ne eivät kuitenkaan olleet sellainen lopullinen tavoite, joita monet meistä tavoittelivat. Tavoitteena on tosiaan antaa tietoa kuluttajille, kertoa heille, mitä tuotteita he käyttävät. Tämä on se kaikkein tärkein asia ja tämän asian muistan omasta kuulemistilaisuudestani parlamentissa – ja minä puhuin tästä asiasta siellä myös hyvin painokkaasti. Kyse on siitä, että kerrotaan kuluttajille, mitä he syövät. Tästä kielikysymyksestä sanoisin, että senkin suhteen on oltava varovainen. Me emme ole muuttaneet nykyistä asetusta kielistä ja siksi tulee olla nyt varovainen. Jos ymmärsin oikein, niin tämä tarkistus, jota tässä ehdotetaan, antaisi maalle tai alueelle mahdollisuuden vaatia yhden ainoan kielen käyttöä tässä pakkauksessa, ja minusta se silloin kumoaisi koko tämän tiedottamisen tarkoituksen ja ei suinkaan parantaisi kuluttajan tiedonsaantia. Tämä uusi lainsäädäntö on nyt varsinainen pylväs Euroopan kuluttajien tiedonsaannissa. Ja nyt kun tämä lainsäädäntöprosessi saadaan päätökseen, voidaan siirtyä täytäntöönpanon vaiheeseen. Paljon töitä on vielä tehtävänä, jotta varmistetaan, että näitä sääntöjä sovelletaan oikealla tavalla. Ja luotan toimielinten väliseen hedelmälliseen yhteistyöhön, jotta tämä asetus pannaan tehokkaasti täytäntöön. Haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Sommeria ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten neuvoston nimissä puhuu Savitski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Ponad trzy lata dyskusji. Kiitoksia. Olemme keskustelleet aiheesta kolme vuotta ja siitä huolimatta meillä on edelleen monia erilaisia näkemyksiä. Jotkut tukevat täysimittaisesti tätä, kun taas toiset ovat jopa pettyneitä tähän tilanteeseen. Se, mitä me syömme, määrittelee pitkälti sen, millä tavalla elämme. Kuluttajina meillä on tietysti oikeus tietää mahdollisimman paljon tuotteista, joita kulutamme. erityisesti, jotta mikolosikin kollegoiden ei myöhemmin tarvitse oikaista näitä asioita. Olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä. Hän totesi juuri, että kuluttajien on tiedettävä, mitä he syövät Ongelma on se, että merkintä itsessään ei välttämättä johda hyvin ruokailutottumuksiin. Ja Zamken kanssa olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää tehdä paljon tiedotustyötä kuluttajien keskuudessa, koska tuotteiden kuvaukset itsessään eivät ole riittäviä. Komission jäsenen kanssa olen samaa mieltä siitä, että meillä on tasapainoinen kompromissi tällä hetkellä. Meidän pitää suojella kuluttajia ja toisaalta meidän pitää muistaa elintarviketeollisuus. Mutta mitä sitten tulee eläinten hyvinvointiin, kloonaukseen, teurastukseen – Liota puhui juuri näistä asioista. Nämä asiat täytyy vielä selkeyttää tulevaisuudessa lainsäädännössämme. Te erityisesti korostitte alkuperämerkintöjä ja muistuttaisin vuoden 2003 keskustelusta. Silloin me tulevana EUn jäsenvaltiona saimme kuulla, että alkuperämerkintö on vain kaupallista protektionismia. Olen erittäin tyytyväinen, että nyt tässä on onnistuttu. Euroopan, laajentuneessa Euroopan unionissa meillä on nyt uusi lähestymistapa tähän asiaan – Eli meidän pitää selkeästi merkittää tuotteiden alkuperä. Erityisesti ne tuotteet, jotka tulevat kolmansista maista, koska EU-alueellahan tuotannossa noudatetaan samoja normeja kaikkialla. Tämä on avoin kysymys, josta voidaan vielä keskustella myöhemmin. Sitten tuoteimitaatiot. No se on tärkeä kysymys. Kyseessä on hyvin yleinen ilmiö, emmekä voi ummistaa siltä silmiämme. Jos kyse ei ole elintarvikkeesta, vaan jostain lisäaineesta, silloin sitä pitää kutsua sen oikealla nimellä täsmällisesti, jotta kuluttaja tietää täsmälleen, mitä hän syö. Lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä tästä keskustelusta ja voin vakuuttaa teille, että kaikki huolenaiheenne ja mielipiteenne välitetään eteenpäin. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Zome. Kiitos puhemies. Hyvät ystävät, me kaikki olisimme halunneet enemmän. Kaikilla on ollut paljon hienoja ideoita, jotka tähän olisi haluttu mukaan. Minä olisin halunnut kalorimerkinnät etupuolelle pakkausta. Muilla oli vielä pidemmälle meneviä toiveita, mutta kompromissin olemukseen kuuluu se, että kaikkien on annettava hiukan periksi siellä sun täällä. Ja juuri siksi hän sitten keskustellaan. Yksityiskohtiin ei voi liiaksi takertua, sillä muuten ei päästä ratkaisuun. Kun käsillä on näin vaikea asia, niin ei minusta ole mitään järkeä siinä, että tähdetään sovittelumenettelyyn. Ja huomenna meillä on sitten myöskin tämä kielikysymys käsiteltävänä äänestyksissä. Ja jos nyt otetaan esille sovittelumahdollisuus, niin sehän tuhoaa kompromissiesityksen. Tämä asia epäonnistuisi niin kuin Novel Foods uusi elintarvikeasia äskettäin. Kaikki Poliittisten ryhmien esittelijät ja varjoesittelijät ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että olemme saaneet tämän ratkaisun aikaan. Ja te, edustaja Liotard, olitte Guen edustajana mukana tässä, samoin Rossi oman ryhmänsä edustajana. Enkä nyt ymmärrä sitä, että käännette selkänne tälle kompromissille ja sanotte, että no tulipa tässä nyt karmea lopputulos. Eihän tätä voi ollenkaan hyväksyä. Ei voi onnitella esittelijää, ei tämä riitä. Mitä nyt on saatu aikaan? Miksi sitten ylipäänsä äänestitte aikanaan tämän mietinnön puolesta? Te olitte mukana rakentamassa kompromisseja ja minä olen teille kyllä kiitollinen. Tämä kuulostaa vähän siltä, että pyydetään, että no voisitko pestä selkäni, mutta älä vain kastele. Jos haluamme nyt edistää kuluttajien etua, niin tässä on täydellinen tilanne edistää sitä. Mietintö ei ole täydellinen, ei todellakaan. Monia asioita olisi voinut tehdä vielä paremmaksi. Sitten on siirtymäsäännöksiä, joten kestää aikansa ennen kuin asia todellakin toteutuu ja komission on tehtävä vielä ratkaisuja. Ja kyllä vain komissio aikoo tutkia alkoholikysymyksiä ja aiotaan tehdä määritelmää limuviinasta ja niin poispäin. Mutta pikkuhiljaa pääsemme todella hyvään ratkaisuun ja pyydän, että huomenna annatte tukenne tälle poliittiselle kompromissille. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Rod Berendin mietintö. Tarttuvia spon-